on ajoitava. Ja tästä aiheesta on nyt keskustelu päättynyt ja siirrymme eteenpäin. I have an announcement to make, uh, namely person to rule. Minulla on ilmoitus arti- säännön työjärjestyksen mukaan 136.2 artiklan pohjalta olen saanut naisvaliokunnalta lausunnon, joka on tullut talous- ja sosiaalikomitealta, joka koskee naisia. Työmarkkinat ja jäsenet ja ryhmät eivät vastusta tätä 24 sivun äh, tunnin sisällä konsultaatio katsotaan alkaneeksi, muuten tästä äänestetään. Ja nyt siirrymme asialistalla seuraavaan kohtaan. Meillä on käsillä neuvoston ja komission julkilausumat ja aiheena seksuaalisen väkivallan määritelmää koskevien kansainvälisten normien soveltaminen Espanjassa viimeaikaisen niin kutsutun susilaumatapauksen jälkeen. Ja haluaisin ensimmäiseksi kutsua neuvoston käyttämään puheenvuoron, eli eh, rouva Monika Panajotova, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, President, honorable members, uh, Commissioner. The fact Kiitos puhemies. Hyvä komissio.